Thank you very much, Chair. Uh, thank you very much for giving me the opportunity to thank you for this discussion. It's very useful that we sit here and speak about these indeed very... No niin, tämä tilanne on erittäin monimutkainen ja DV-kokouksessa 21. tammikuuta ja 27. helmikuuta samasta asiasta on puhuttu ja me jatkamme siis keskustelua. Haluaisin myös muistuttaa, että ihmisoikeudet ovat kaikkien EU-päätösten avain, ydin asia. Olen kuullut hyviä huomioita ja haluaisin mennä yksityiskohtiin muutaman osalta. Mitä Kiina tekee? Kiina on paikalla he ovat mukana pienissä tiehankkeissa ja lähinnä kiinnostuneita kaivosasioista. Ja he siis ovat paikalla. Haluaisin kertoa vähän teille, mitä ILO tekee. ILON toiminta Eritreassa on sitä, että siellä keskustellaan työntekijöiden oikeuksista ja työehdoista. Ja ja e, Eritea on allekirjoittanut ilon lapsityövoimaa käsitellä yleissopimuksen ja ilo suunnittelee myöskin helmikuussa matkaa Eritrean e, ja matka, virka, matka, jos sellaista suunnitellaan, valtuuskuntamatkaa suunnitellaan, niin olemme mielellämme apuna tässä. No suunnitelma B eli vaihtoehdot. Tästä keskustellaan Eritean hallituksen kanssa. Olemme tehneet selväksi, niin kuin sanoin avauspuheenvuorossa, niin, niin tällaista ei enää eh, hyväksytä. Tämä, tämän tyyppinen toiminta ei enää sovi. Vaihtoehtoja on. Me voimme keskustella vaihtoehdoista, kun ne ovat vähän pidemmälle edenneitä. Haluaisin päättää tähän. Kiitos paljon. Uh, okay, uh, thank you. Uh, then I think I will also then give uh, the floor uh, to Ryan. Ehkäpä sitten annan johtajalle puheenvuoron, olkaa hyvä. Um, <clears throat> Kiitos kovasti, niin kiitos taas mahdollisuudesta osallistua keskusteluun hyvin relevantteja näkökohtia. Ihan yleisestä näkökulmasta kaksi asiaa tuli mieleen. No monia, mutta yksi on tietysti korruptio. Tärkeä rooli olla mukana tässä hankkeessa on se, että varmistetaan se, että EU-veromaksien rahaa käyttöä valvotaan. Tämä varmaan voimme vahvistaa EUn osasta UNOPSissa. Sitten toinen näkökohta. UNOPSissahan on hyvin kapea rooli, se on yksi erikoistuorganisaatio. YK yleisesti ottaen on mukana Eritreassa. Ja EU jos tukee poliittista vuoropuhelua, niin se tukee vuoropuhelua muutoksen puolesta ja pyrkii aktiivisesti osallistumaan. Ja ihan kahden viikon päästä 9. ja 10. huhtikuuta on suunniteltu konferenssia Nairobiin. Työjärjestö, kaikki YK on järjestöt, jotka ovat fyysisesti paikalle Eritreassa määrittelisivät sitten seuraavat vaiheet Eritrean asiassa. Kolme neljä kuukautta sitten vasta YK apulaispääsihteeri herra Muhammed oli vierailulla Eritreassa ja hän kävi keskusteluja hallituksen edustajien kanssa. Hän tukee sitä, että YK jatkuvasti olisi mukana siellä ja pyrkisi vaikuttamaan hallitukseen – ja uudistusprosessiin se tietysti etenee hyvin hitaasti. Niin, halusin vain sanoa, että paljon toimintaa on, mutta tietysti vähän tuloksia näytettävänä tällä hetkellä, mutta UNOPSin teknisen mandaatin eh, lisäksi YKlla on vahva intressi ja se tekee työtä sopusoinnussa tai yhdessä kehitysyhteistyökumppaneiden kanssa vaikuttaakseen positiivisesti Eritrean tilanteeseen. Thank you, Director. Kiitoksia johtaja. Sitten haluaisin antaa puheenvuoron Letit ja Boulderille. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um, I mean, maybe... Kiitoksia kovasti. Muutama seikka vain. Aivan kuten äsken kuultiin, niin enemmän samaa ei enää ole mahdollista ja on tärkeää, että komissio antaa palautetta parlamentille hyvinkin pian siitä, mitä konkreettista tehdään, olivatpa kyseessä benchmarkit, ei kovin su- suosittu termi Eritrean yhteydessä, mutta joka tapauksessa mitä tahansa tehdäänkin, niin täytyy saada konkreettista näyttöä siitä, että komissio tosiaan toimii. Ja kuten huomioissani jo sanoinkin, niin tarvitaan näyttöä siitä, että hallitus luo työpaikkoja ää, valtion virkojen ulkopuolella. Jos tällainen massiivinen demobilisaatio tapahtuu, ää, niin silloin voisi su, suuristakaan työ, työpaikkamääristä tässä yhteydessä ei olisi hyötyä, vaan me tarvitsemme todellisia työpaikkoja. Sitten Ilon osalta suosittaisin, että parlamentti keskustelisi suoraan Ilon kanssa. Eritreaa mitä ilmeisimmin on rikkonut kahta yleissopimusta vastaan. Ja tällä hetkellä kuitenkaan ei ole kauheasti tehty työtä tämän asian tiimoilta, joten on tärkeää, että Euroopan parlamentti juuri tätä pakkotyöasiaa alkaa työstää. Kiitoksia. Ja sitten annan puheenvuoron eh, Schenkelle, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Euh, ma, ma... Kiitoksia kovasti arvon parlamentin jäsen. Ihmisoikeusdialogista yksi kommentti. Sehän ei ole sinään dialogia, vaan kyse on tapaamisista. Gilmore oli aika myönteisellä kannalla ja hänellä on selkeä intressi, kuten meillä kaikilla, jatkaa tätä dialogia. Olette ihan oikeassa siitä, että tätä virkamies saraa ei noin vain typistetä nopeasti tai hylätä, mutta dialogi jatkuu. Kyse on keskustelusta. Hänkin haluaa, että asiat menisivät nopeasti eteenpäin, ei ole kauhean tyytyväinen, mutta vallitsee selvä ymmärrys siitä, että aikaahan siinä menee, kun halutaan palauttaa luottamus. Se on erittäin tärkeää ja hän on antanut me, minulle sellaisen vaikutelman, että hän on positiivisella kannalla, hän haluaa jatkaa tällä sama, näillä samalla linjoilla. Ja tämä on siis yksi asia. Sama asia, kun puhutaan poliittisesta dialogista, emme voi odottaa välittömiä tuloksia. Mutta tässäkin kohtaa pätee sama viesti. On tärkeää, siis te olette aivan oikeassa – on perustuslaki, mutta minkä vuoksi sitä ei sovelleta. Sitä täytyy alkaa soveltaa ja minkä takia parlamentti tässäkin kohtaa nukkuu. Nämä ovat tällaisia pieniä viestejä, joita voimme lähettää ja toivottavasti pikkuhiljaa kuullaan myös reaktioita. Se oli yksi asia. Toinen asia, minä, e, joka komission kollegoiden kanssa teemme päivittäin työtä, samoin kuin te, tilanteen parantamiseksi, niin me emme voi äh, tukea diktatuuria, emmekä äh, saa tukea pakkotyötä. Meidän täytyy pikkuhiljaa parantaa sosioekonomisia oloja ja olemme täysin vakuuttuneita siitä, että jos me nyt äh, lopetamme nämä ponnistelut, niin kymmenen vuoden kuluttua tilanne ei todellakaan parane. Päinvastoin tämän hallinnon synkkä tilanne vain pahenee. Kiitoksia kovasti. Ja toivotan teille ö, hyvää matkaa. Siitä tulee tärkeä matka. Ja on hienoa nähdä, että lähdette sinne avoimin mielin. Okei. Okay, uh... No niin, kiitoksia panostuksestanne tänään ja lupaan, että valiokuntamme jatkaa tämän tilanteen seuraamista ja käymme keskustelua tulevaisuudessa myöskin. Ja nyt päätämme tämän asian käsittelyn tässä vaiheessa.

Okay, can everybody please take a seat? No niin, voisivatko kaikki istuutua paikoilleen? let me go on, let me go. No niin, jatkamme kohtaan yhdeksän. Tulevat ja mahdollisuudet EUn kehitysyhteistyössä ja tuleva Afrikka-strategia. Käymme keskustelua kansainvälisten kumppanuuksien vastuualueen komissaari Jutta Urpilaisen kanssa. En puhu pitkään e, ja varmasti kaikki haluamme keskustella komission jäsenen kanssa, mutta muutama seikka kuitenkin. Ensin haluaisin painottaa että EUn Afrikka-strategia on todellakin mahdollisuuksien ikkuna. Voimme siirtyä mukavista puheista kohti kumppanuutta. Haluaisin myöskin kertoa, että TV-valiokunta valmistelee aloitemietintöä. Se ja tätä käsitellään tietenkin myös INTA- ja AFET-valiokunnissa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta sanoisin, että kuulemme mielellämme erityisesti lisätietoa siitä, miten koordinoidut toimintasuunnitelmat kaikkien 17 tavoitteen osalta toimivat. No sitten monivuotinen rahoituskehys. Me Olemme iloisia siitä, että IDF on mukana ja se on toki meille valiokuntana todella tärkeää. Me olemme huolissamme budjettileikkauksista kuitenkin. Kuitenkin saattaisi olla hyvä, että meillä olisi varautumissuunnitelma. Saattaa olla, että meillä on neuvotteluja jopa 2020 vuonna. Kuitenkin pidämme nyt peukkuja pystyssä, että saataisiin hyvä tulos torstaina. Kolmanneksi haluaisin mainita parlamentin roolin. Tänä aamuna kävimme hyvän keskustelun esi- ohjelmointivaiheesta, samaten ulkoisten rahoitusvälineiden valvonnasta ja sitten kotonun sopimuksen jälkeinen sopimus. Komission jäsen sanoi, että tämä keskustelu saadaan loppuun maaliskuuhun mennessä. Myöskin haluaisimme tietää, Voitteko taata parlamentaarisen ulottuvuuden ja sen, että seuraavaa sopimusta pohditaan myöskin parlamentin tasolla? Haluamme vahvistaa EU-AKT-parlamentaarista eh, e yleiskokousta. Näin pidemmittä puheitta annan komission jäselle puheenvuoron. Hän vierailee ensimmäisen kerran – valiokunnassa edellisen kerran tapasimme silloin komissaarien kuulemistilaisuuksissa. Olkaa hyvä. Ah. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Kyllä, ihan muutama kuukausi sitten istuin täällä parlamentissa teidän edessänne ja pyysin teidän tukeanne komissaariehdokkaana vastuualueena kansainväliset suhteet. Ja haluan kiittää siitä luottamuksesta, jota osoititte minua kohtaan. Tänään olen täällä komissaarina ja pohdin sitä, kuinka voimme mahdollisimman hyvin viedä eteenpäin kansainvälisiä me kestävän kehityksen puolesta. Kiitoksia luottamuksesta. Voitte luottaa siihen, että tämä päivä pysyy mielessäni koko mandaattini ajan. Minulle tämä oli aivan erityisen suhteen ja yhteistyön alku ja tämän pidän mielessäni, kun linjaan teille muutamia painopisteitäni niin tuleviksi kuukausiksi. Aloitan kaksoismantereestamme ja haluan kiittää teitä siitä, että olette aivan yhtä innostuneita ja kiinnostuneita näistä asioista Edelleenkin sen huomasin viime viikolla Strasburgissa. Ei ole kahta kysymystäkään siitä, että kumppanuutemme Afrikan kanssa on eri, erittäin tärkeä painopiste, huippupainopiste. Ja jos me haluamme kumppanuutemme dynamiikkaa muuttaa Afrikan kanssa, niin meidän täytyy alkaa kuulemalla Afrikkaa, aivan kuten puheenjohtaja von der Leyenin kanssa teimme, kun menimme syyskuussa, joulukuussa ensimmäiselle matkallamme Euroopan ulkopuolelle. Me emme voi sälyttää tietynlaista mallia, suhteiden mallia tai tyyppiä Afrikalle, vaan meidän täytyy yhdessä rakentaa sitä askel askeleelta tiili, tiileltä. Me näimme mantereen, e, joka on nuori, luottavainen, täynnä potentiaalia, vetovoimainen globaaleille toimijoille. Joten on selvää, että meillä on tässä kumppani, joka ansaitsee myönteisemmän sitoutuneisuuden myös meiltä – me olemme viitoittaneet tietä kahden aloitteen avulla. Meillä on tämä EU-Afrikka-liittouma investointien ja työpaikkojen puolesta ja sitten meillä on kestävien investointien strategia. Nyt me voimme jo rakentaa näiden saavutusten varaan ja mennä pidemmälle. On aika avata uusi luku tässä kirjassa, joka tuo uuden muutoksen meidän suhteisiimme. jotta näin voisi tapahtua, niin olen iloinen, että me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme uuden kattavan strategian Afrikan puolesta ja sen kanssa. Abidjanin painopisteet, jotka asetettiin vuonna 2017, ovat edelleenkin olemassa. Meidän lähestymistapamme ei ole se, että vaihdamme suuntaa, vaan otamme käyttöön suuremman vaihteen ja otamme opikse, opiksemme niistä välineistä, jotka ovat olleet tehokkaita. Tämä, tähän strategiaan liittyvät neuvottelut ovat jo meneillään niin teknisellä kuin poliittisellakin tasolla. Kun me, me olemme muun muassa keskustelleet teidän kanssanne, mutta olen myös tavannut varapuheenjohtajan korkean edustajan Borellin. Olen viime torstaina tavannut myös jäsenvaltioiden ulkoministereitä Keskustelin muodollisesti ja epämuodollisesti ja eilen keskustelin ulkoasianeuvostossa, ää, eilen keskustelin ulkoasianeuvostossa EU-Afrikka-suhteesta. Ja kun katsomme, ää, ja me tulemme, tulemme järjestämään myös EUn Afrikan unionin niin kutsutun College to College-kokouksen ensi viikolla Afrikassa. Ja järjestämme myös ministeritason kokouksen toukokuun alussa. Molemmat tapahtumat ovat erittäin tärkeitä vuoropuhelun paikkoja. Aion myös kuulla kansalaisyhteisöä tämän viikon torstaina tämän asian tiimoilta. Nyt ei ole aikaa menetettävänä ja uuden strategian ehdotus tulee kollegion agendalle jo 4.3. Kahden viikon kuluttua me keskustelemme siitä ja hyväksymme tämän tiedonannon, joka liittyy Afrikka-strategiaan. Tässä vaiheessa on siis erittäin tärkeää eh, kuulla myös teidän näkemyksiänne, arvon jäsenet. Toivon, että te annatte minulle arvokasta panostusta mielipiteitä. On tärkeää, että varmistamme EUn institutionaaliseen eh, yhteisölli- tai yhte- niin, yhtenäisyyden strategian syntymästä sen hyväksymiseen saakka. Onneksi meidän ei tarvitse aloittaa tyhjästä, vaan meillä on kestävät perusteet, joille rakentaa. Ensinnäkin meidän täytyy saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet ja kitkeä juurineen köyhyys maailmasta. Sehän tulee olemaan meidän toimiemme ytimessä, koska köyhyys on kaikkien uhkien juuri syy konflikteista terrorismiin, nälästä ympäristöriskeihin. Toinen tärkeä asia on monen välisyys. Me muodostimme kestävän kehityksen, tai ei kun tulkikorja ACP-kumppaneidemme liittooman, jotta saisimme muun muassa Pariisin sopimuksen yhteiseksi asiaksemme. Ja me olemme yhdessä vahvempia. Pariisi osoitti sen, kuinka kotonun jälkeinenkin yhteistyömme voi olla todellinen muutoksen tekijä. Nyt kun meillä on tämä Pariisin sopimus, niin uskon, että voimme saada aikaan modernimman ja strategisemman ja vaikutusvaltaisen AKT-EU-kumppanuuden. Aivan kuten puheenjohtaja juuri sanoi, niin minä olen jo omaksunut roolin EUn pääneuvottelijana ja olen Afrikan unionin vasta keskustelukumppanini Duneen, Dusein kanssa viime viikolla sopinut, että meidän täytyy saada kotonun jälkeiset neuvottelut päätökseen huhtikuun loppuun mennessä. Pyrimme saamaan ne maaliskuun loppuun mennessä teknisellä tasolla valmiiksi ja sitten poliittisesti huhtikuun lopussa. Olen tietoinen siitä, että te olette huolissanne tästä parlamentaarisesta ulottuvuudesta, kun puhutaan tulevasta sopimuksesta. Haluan tehdä täysin selväksi sen, koska itsekin olen entinen parlamentaarikko, haluan tehdä selväksi sen, että tällainen demokraattinen omistajuus on erittäin tärkeä asia minustakin, mutta meidän täytyy aina saada aikaan parannusta ja olen aivan varma siitä, että hyvä tulos on tulossa. Honorable... Hyvät <clears throat> jäsenet, poliittisten painopisteidemme täytyy ulottua rajojen yli ja muille mantereille. Ilmasto ja ympäristö ovat ulkoisten toimiemme keskiössä. Vihreän kehittämisen ohjelma on kunnianhimoinen kasvustrategia, hieno mahdollisuus meille muuttaa yhteiskunnat ja taloudet yhdessä kumppaneidemme kanssa kestäviksi planeettamme puolesta. Me kasaamme kokoon välineistöä, jolla pystymme toteuttamaan tämän mahdollisuuden. Siinä on, siihen kuuluu räätälöityjä vihreitä alliansseja, joita suosittelen kumppaneillemme, kun he pyrkivät kestäviin kehitysratkaisuihin. Uuden biodiversiteettistrategian yhteydessä aloitamme esimerkiksi Naturafrika-aloitteen, jolla pyritään puuttumaan luonnon monimuotoisuuden vähenemisen perimmäisiin syihin ja pyritään luomaan mahdollisuuksia paikallisille väestöille vihreillä aloilla. Rahoituksen osalta käytämme sekä olemassa olevia että tulevia välineitä, kuten ulkoisen kehittämisen kestävän kehityksen rahasto sekä NDICI-väline. Näiden tehtävien osalta meidän täytyy nyt saattaa loppuun neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä ja saada NDICI-väline toimintaa. Sitoumuksemme siihen, että ketään ei jätetä jälkeen, yhdistää meidät ja olen vakuuttunut, että yhteinen pyrkimyksemme päästä sopimukseen rahoituskehyksestä ajoissa, toivottavasti jo tällä viikolla, saa myö vastakaikua kumppaneiden ja kansalaisten keskuudessa. Puhutaan sitten Afrikasta, Aasiasta, Latinalaisesta Amerikasta, Karibian alueesta tai Tyynemeren alueesta. Tuleva kolmikantaneuvottelu 20. helmikuuta on tärkeä askel tässä mielessä. Hyvät jäsenet, komission jäsenenä minulla on myös joitakin henkilökohtaisia painopisteitä, joihin vaikuttavat omat kokemukseni – Niissä näkyy uskoni ihmisen kykyyn, demokratiaan, niin jossa voimme saavuttaa hyvin paljon, kun osallistumme yhdessä ja pyrimme parempaan yhdessä. Kaikille osaan antaminen, kun pyritään kukoistavaan tulevaisuuden, tarkoittaa sitä, että nuoret ja naiset tulevat keskiöön. Meidän täytyy rohkaista useampia naisia täyttämään potentiaalinsa poliittisina johtajina ja talouden vaikuttajina. Tänä keväänä 25 vuotta neljännen naisten maailmankonferenssin jälkeen ja Pekingin julkilausuman jälkeen komissio pyrkii hyväksymään kattavan EUn tasa-arvostrategian. Myöhemmin tänä vuonna tasa-arvostrategian puitteissa eh, vien eteenpäin muiden komission jäsenten ja korkean edustajan kanssa uudistetun kunnianhimoisen tasa-arvon toimintasuunnitelmilla pyritään tukemaan tasa-arvoa ja voimaanottamaan naisia ulkoisissa toimissamme. Myöskin nuorilla ihmisillä on pyrkimyksiä ja he voivat tuoda innovatiivisia lähestymistapoja mukaan. Heidän täytyy olla mukana, kun rakennamme tulevaisuutta, mutta heidän täytyy osallistua myös nyt. Voin vakuuttaa teille, että otan asiakseni sen, että nuoret ihmiset saavat kasvavan roolin maailman kehittämisessä ja päätöksentekoon osallistumisessa. Tietysti heille täytyy antaa foorumi sen tekemiseen. Ja tarkastelen mahdollisuuksia tällä hetkellä tehdä näin, mutta myöskin välineitä, minkä vuoksi haluan painottaa enemmän laadukasta koulutusta. Afrikan nuoriso ja naiset ovat sen suuri voimavara ja se näkyy Afrikan strategiassa Nuoret ovat toimintani keskiössä. Hyvät jäsenet, hyvä puheenjohtaja, todellakin odotan innolla keskustelua tänään. Kiitos. So, thank you. Uh, Kiitoksia komission jäsen tästä alustuksesta. Nyt annan puheenvuoron poliittisten ryhmien koordinaattoreille ja sen jälkeen jäsenet saavat puheenvuoroja. Ehkäpä otamme neljä kysymystä ja sitten niiden vastaukset niin, että tämä on vähän interaktiivisempaa. Aloitamme eh, ensinnä EPP. Madam Commissioner, I'm very happy. Kiitos komission jäsen. Olen iloinen nähdessäni teidät täällä viime viikolla en henkilökohtaista syistä päässyt paikalle, mutta minulle on annettu tarkoja tietoja siitä, mitä sanoitte. Niin tämä ha- haluaisin painottaa erityisesti erästä asiaa, nimittäin koulutusta. Kuulemisenne aikana – puhuitte, eh, eri, erityisesti laadukkaan koulutuksen tärkeydestä. Ja tuen tätä täysin. Jos halutaan auttaa nuoria kehittyvissä maissa, koulutus on lähtökohta siinä. Tästä olemme yhtä mieltä. Minua yllätti, että ette maininnut koulutusta. No kyllä nuoret tuli mainituksi ja, ja inhimilliset voimavarat, mutta kysymykseni on, mikä on komission kanta tähän asiaan ja konkreettisemmin, mitä seuraavia askeleita komissio ottaa, jotta koulutukseen pääsy paranee erityisesti Afrikassa ja että koulutuksen laatu paranee. Hyvin konkreettista, ei abstra- abstraktia. Udo Bulman. Kiitoksia Uudo Bulman ESD. this, uh... Tervetuloa komission jäsenvaliokuntaan. Sanoisin kaikkien puolesta, mutta erityisesti SED-perheen puolesta varmasti. Arvostamme kovasti henkilökohtaista älykkyyttänne ja sitoumusta, ne myöskin tuntee sen perustuvaa sitoutumusta. Ne arvostamme myös painopisteitä, äh, köyhyyden juuriminen, monenvälisyys, koulutus tietysti, kestävän kehityksen tavoitteet, peruskoulutus. Vain jos ihmisillä on mahdollisuus käydä koulua kymmenen vuotta, niin sitten voi rakentaa sen jälkeen omaa yhteiskuntaansa sen jälkeen nuorten kyvykkyyden varaan. Mutta vähän kriittisesti kriittinen olisi myös sitä tapaa kohtaan, jolla nykyään äh, toteutamme äh, toteuttamissuunnitelmaa ette tee, mutta neuvoston keskustelut ja huolet kasvavat, jos tarkastelemme neuvoston ehdotusta monivuotiseksi rahoituskehykseksi ja budjettikohtia siinä. Tänä aamuna kuuntelimme hyvin älykästä edustajaa hän edusti ajatushautomoa, joka toimii Brysselissä, joka käsittelee kehitysasioita. Hänellä oli paljon tietoa ja tämä keskustelu niin siinä, mitä hän sanoi, kun hän sanoi, että no niin, on kaksi osatekijää ratkaisevaa strategiassa. Toinen on kestävän kehityksen tavoitteet ja toinen on siis intressimme, kun EU oli päättänyt pyrkiä siihen, että keskustelut olisivat enemmän intressijohtoisia kehitysasioissa. Minä ymmärsin asian niin, että kovasti riippuu siitä, että mitä määritellään olevani niin oma intressi. Mitä lyhyempi aikaväli, mitä kansallisemmin asiaa katsotaan, niin sitä enemmän tämä idea heikentää me saadaan tuloksia, koska me, minä uskon vakaasti, että vain voimaannuttaminen Afrikassa, itseohjautuva kyky, heidän kykyjensä vahvistaminen mahdollistaa sen, että pystyvät toteuttamaan kestävää kehitystä, olemaan kumppani siinä meille ja myöskin ratkaista maahanmuutto-ongelmat ja turvallisuusongelmat. Ei se tehdä niin, että rakennetaan uusia muureja vaan itse määräytyvällä kehityksellä. Ja mitä tahansa me voimmekin tehdä, niin äh, haluaisimme vahvistaa teitä ja teidän roolianne, jotta löydetään oikea tasapaino nyt tulevina päivinä ja kuukausina. Kiitos. Seuraavana Charles Görens Renew-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan niin toivottaa tervetulleeksi äh, rouva komissaarin tänne. Tämä on ensimmäinen kerta äh, tämän ensimmäisen vierailun jälkeen. Ja me haluaisimme selvittää, kuka on jatkossa toimivaltainen ja mistä. Kun puhutaan Afrikka-strategiasta, niin Euroopan unioni tarvitsee ehkä enemmän näkyvyyttä. Voitaisiinko ajatella, että jo tästä lähtien te olisitte kasvot, Euroopan kasvot Afrikan suuntaan? Te olisitte tällainen kasvot ja puhuja. Se olisi erittäin tärkeä äänitorvi edellisen komission aikana me emme aina välttämättä tienneet, kuka oli vastuussa. mistä siellä oli ulkosuhdehallinto, joka tietysti on hyvin johdettu instituutio, mutta tarvitaan kasvot. Eli tässäpä muutama mm, ajatus. Ajatella, ajatelkapa, että koronavirus tulisi Afrikkaan nyt. Pystyisikö terveydenhoitojärjestelmää vastustamaan sitä? otan tämän ongelman esiin, koska Ebola-kriisihän, joka oli kymmenisen vuotta sitten, niin huomasimme, että pari maata olivat aivan erityisen heikossa jamassa, kun ajatellaan lääkkeitä, sairaaloita ja niin edespäin. Ja se oli erittäin vakavaa, joten tämä on nyt uusi uutinen ja riskejä varmasti on ja itse esitän yksinkertaisia ajatuksia, vaikka Afrikka on mutkikas manner. Kun puhutaan tästä Afrikan strategiasta niin, ja puhutaan vaikkapa talouden alasta, niin Afrikka ei välttämättä Äh, etene äh, kuin kello. Se etenee jättiläisaskelin tietyillä aloilla, mutta joillain alueilla taas se laahaa aika pahasti jälkijunassa. Eli ö, mielestäni on erittäin tärkeää, että jatketaan vuoropuhelua Afrikan kanssa, kuten edeltäjänäkin on tehnyt. Ja kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin rakenteellisesti vuosi 90 oli katastrofaalinen ja siksi kysynkin, että onko teillä riittävästi resursseja ja henkilöitä, kapasiteettia välttää tällaiset virheet? Onko teillä riittävästi kapasiteettia viedä eteenpäin itsenäistä strategiaa, jotta me emme jää esimerkiksi parlamenttina lapsipuolen asemaan, kun näistä asioista puhutaan ja FFM toteutetaan. Ja sitten ehdollisuus. Ehdollisuus on asia, jota korostetaan useissa mietinnöissä ja raporteissa. Esimerkiksi halutaan edellyttää vastuullista halutaan, halutaan vastu, edellyttää vastuullista toimintaa saajamailta ja Euroopan parlamentille tulisi, parlamentille tulisi olla tässä rooli. Ja meidän tulisi myös, me, meitä tulisi kuulla myös kysymyksessä, joka koskee alaikäisten avioliittoja. On erittäin tärkeää, että naiset ja tytöt, jotka tällä hetkellä kärsivät miljoonittain, jotta tämä kärsimys päättyisi. Eli toivottavasti jatkossa Afrikka-ohjelmiin sisällytetään selkeä ehto siitä, että muun muassa näitä yllä mainittuja seikkoja tulee parantaa. Thank you. Uh, Kiitoksia. Simnok. Ja, <clears throat> erstmal möchte ich äh, sagen... No ensinnäkin haluaisin sanoa, että miellytti kovasti, miten olette toiminut, suhtaudun näihin projekteihin ja kautenne alussa ja miten olette hankkinut tietoja ja uskon, että pyritte tekemään parhaanne, kuten tietysti muut kollegannekin. Tässä se positiivinen, mutta tietysti täytyy myös kriittisestikin suhtautua Edellinen puhuja jo sanoikin, että meillä on kulttuurieroja suhteessa Afrikkaan, suhteessa muuhun maailmaan, länsimaailman välillä. Me pyrimme mielestäni muuttamaan tätä omien arvojemme viemisellä, ja tässä pitäisi olla pidättäytyvisemmin. Afrikkahan menee omaa tietään. Me käymme myös omaa tietämme Euroopassa. Meillä on intressi siihen, että kehitys pitää olla alisteista ulkopolitiikalle. Ja kahdenvälisesti olemme tästä jo keskustelleet, että nyt paljon on rahaa pelissä ja joitakin hyviä rahoitusvälineitä on tullut esiin viime päivinä, mitä pidän hyvänä minäkin, mitä tulee esimerkiksi yksityisen puolen osallistumiseen mutta se, missä epäröin tai epäilen, on se, että jos ajatellaan ponnistuksia, että miten keskipitkällä aikavälillä ne voisivat tuottaa tuloksia, koska väestökehitys Afrikassa on yksinkertaisesti sellainen, että kaikki yritykset tulevat epäonnistumaan. Eli täytyy en haluaisi siis osoittaa afrikkalaisille, miten heidän täytyy kehittää, vaan he pitäisi tehdä se itse. Mutta esimerkiksi Ugandan ongelmat, miten ne voidaan saada hallintaan, meidän täytyy pysyä realistisina. 40 miljoonaa joka vuosi lisää työpaikkaa, jotta saataisiin vakaa, vakautta. Siihen ei pystytä yli 40 miljoonaa työpaikkaa. Se vastaa koko Saksan työmarkkinoita. Siihen emme pysty. Tämä tarkoittaa, että tätä ajatusta ei ole otettu huomioon eikä sitä ole tematisoitu muut arvot kuin meidän länsimaiset, me emme halua viedä niitä sinne, heidän täytyy tulla omillaan toimeen. Tämä on mielestäni se kohta, jos epäonnistumme. Haluan kernaasti myös kuulla teiltä, että miten voimme tähän ongelmaan äh, suhtautua ilman, että ollaan oppimestarimaisia. Sitä en haluaisi. Kiitos. Thank you, and I... Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle. Hän saa vastata ensimmäiseen kysymyskierrokseen. Thank you members. Uh, thanks. Uh. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia hyvistä kysymyksistä. Koulutus. Se kylläkin mainittiin puheessa, niin sana oli siellä – se oli siellä, koska entisenä opettajana tietenkin näin ja ymmärrän koulutuksen merkityksen. Kuten sanoin, meidän täytyy panostaa entistä enemmän nuoriin ja lapsiin. Ja tietenkin koulutuksen kautta tämä onnistuu hyvin. Meidän täytyy parantaa koulutuksen saatavuutta, mutta olen samaa mieltä kans kanssanne siitä, että meidän täytyy myöskin kiinnittää huomiota koulutuksen laatuun. Tämä on ongelma monissa Afrikan maissa. Koulutuksen laatu ei ole kovin hyvä. No, mitenkä sen parantaminen onnistuu? Mielestäni opettajakoulutuksen kautta. Jos panostamme opettajakoulutukseen myöskin kolmansissa maissa, se olisi yksi tapa parantaa koulutuksen laatua. Minulla on jo jonkin verran ajatuksia. Esimerkiksi yhteistyössä Unescon kanssa voisimme eh, aloittaa aloitteen opettajakoulutuksen parantamisesta – en voi nyt sitoutua uusiin hankkeisiin, koska rahoituskehysneuvottelut ovat kesken. Meillä täytyy ensin olla rahoituspuitteet ennen kuin voimme alkaa jakaa rahaa. Raha täytyy ensiksi saada ennen kuin sitä voi jakaa. Entisenä valtiovarainministerinä tiedän tämän hyvin. Eli odotetaan nyt, mikä on rahoituskehysneuvottelujen lopputulos ja sen jälkeen me voimme aloittaa ohjelmoinnin. Siinä vaiheessa on pohdittava, mitkä ovat painopistealueita, mihin voimme panostaa, jotta olemme johdonmukaisia henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ohjelmoinnin eh, tavoitteiden pitäisi olla komission eh, suuntaviivojen mukaisia ja, ja y, esimerkiksi Green Deal, eh, digitalisointi, kasvut ja ty, kasvu ja työllisyys eh, ja nuoret ja naiset. Ja näiden sateenvarjojen alla koulutus on hyvin tärkeä keino, jolla eh, edistetään nuorten tilannetta. Arvoisan edustaja Pulmanin kysymyksessä mainittiin myöskin koulutus, mutta myös afrikkalaisten voimaannuttaminen. Tämä on hyvin tärkeä viesti. Haluaisin kertoa teille tämän tarinan, koska se on niin vahva. Kun aloitimme työmme ensimmäinen joulukuuta ja kuudes päivä joulukuuta jo komission puheenjohtaja päätti, että lähdemme ensimmäiselle työmatkallemme Euroopan ulkopuolelle juuri Afrikkaan. Tämä oli hyvin vahva viesti, jonka tämä matka antoi. Tämä osoitti sitoumusta ja myöskin sitä, miten tärkeänä pidämme Afrikkaa. Afrikka on selkeästi nykyisen komission painopistealueita. Tarvitsemme kahdenvälisiä kuulemisia Afrikan maiden ja niiden johtajien kanssa. Ja herra Görensin kysymykseen, kuka on Euroopan unionin kasvot Afrikkaan päin? Mielestäni me tarvitsemme paljon kasvoja. Ja kerronpa teille erään asian. Ensi viikolla, kun meillä on tällainen college to college kokous, niin sinne matkustaa 22 87 eh, komissaarista matkustaa Nairobiin kokoukseen. Siis en vain minä ja puheenjohtaja, ei vain korkea edustaja, vaan varapuheenjohtaja Borrell, vaan koko kollegio e, tapaa siis Afrikan unionin kollegion. Ja tällainen kattava Afrikka-strategia yhdessä Afrikan kanssa, silloin tarvitaan kaikki mukaan, kaikkien kollegion jäsenten täytyy olla mukana – sen takia on mielestäni on tärkeää, että 22 komission jäsentä matkustaa Nairobiin. Jotkut komissaarit viettävät entistä enemmän aikaa Afrikassa, kuten minä, mutta myöskin kaikkien muiden täytyy olla mukana tässä lähestymistavassa, jotta saamme aikaan tuloksia. Tämä on tärkeä askel prosessissa Afrikka-strategiassa. Kuten kerroin jo alustuspuheenvuorossani, tämä prosessi on pitkä. 4. maaliskuuta hyväksytään tiedonanto Afrikka-strategiasta ja sen jälkeen alkaa kuulemismenettely. Me kuulemme jäsenvaltioita, myöskin Euroopan parlamenttia kuullaan kansalaisjärjestöjä ja muita osapuolia kuullaan. Ja sitten kesäkuussa valtion päät keskustelevat Afrikan strategiassa Eurooppa-neuvostossa. Ja tämän vuoden lokakuussa meillä on Afrikan unionin, Euroopan unionin välinen huippukokous. Tällainen e, prosessi, jossa on eri vaiheita. Ja, ja tämä kokous Addis Abebassa ensi viikolla on osa tätä prosessia. Olen ihan samaa mieltä kansanne herra Görens tästä koronavirusasiasta. Tämä on valtava tehtävä. Meidän täytyy vahvistaa terveydenhuolto järjestelmiä kolmansissa maissa, erityisesti Afrikassa. Nyt yritämme miettiä, miten tämä tehdään. Meidän rahoituskautemme on päättymässä ja neuvottelemme seuraavasta eikä meillä ole nyt kovin paljon joustavaa rahaa käytettäväksi tässä vaiheessa, mutta yritämme nyt miettiä, mitä teemme, koska on, tässä vaiheessa on hyvin tärkeää investoida terveydenhuoltojärjestelmiin Afrikassa ja myöskin muissa maissa. Ratimjok, olen ihan samaa mieltä kanssanne siitä, että avainasia on työpaikkojen luominen myös Afrikassa, jotta elinolosuhteet voivat parantua, mutta myöskin, jotta nuoret ihmiset saavat toivoa. Tämä on tärkeimpiä asioita, tärkeimpiä tehtäviä poliitikoille heidän tulee tarjota nuorille toivoa, tarjota kansalaisille toivoa. Ymmärrämme, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat kehitysyhteistyömme puitteet, mutta jotta kestävän kehityksen tavoitteisiin päästään ja jotta todella saadaan uusia työpaikkoja esimerkiksi Afrikkaan, me tarvitsemme yksityisen sektorin panostusta. Ilman yksityistä sektoria valitettavasti se ei onnistu. Siksi työskentelemme yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa, jotta saataisiin lisää investointeja Afrikan maihin. Anteeksi, että puhuin niin pitkään. Uh, we go on then, uh, Michel. No, ne, sitten Michel Rivasi vihreistä. Si, monsieur le président, et bienvenue à madame la commissaire. Uh, Kiitoksia ja tervetuloa Rova komission jäsen. Minulla on kysymys. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että pyynnöstäni järjestitte Eritreaa koskevan kokouksen. Meillä oli erittäin kiintoisa keskustelu ja haluaisinkin kysyä teiltä tästä kehityspolitiikasta, koska aiemmin meillä oli tällaista sitoutuneisuuspolitiikkaa. Me autoimme maita tietyin ehdoin, mutta vuoden 2018 jälkeen meillä on ollut tällainen kaksitahoinen politiikka. Ensinnäkin meillä on ollut dialogia ja toisaalta kehityspolitiikkaa ehdoitta. Ja Eritrean osalta ollaan oltu hyvinkin pedagogisia. Eurooppa on auttanut eteenpäin, mutta ilman ehtoja nyt tässä pakkotyöasiassa on laahatu jälki junassa. Eikö tässä ole tietty vaara? Me tarvitsemme, meidän, meidän täytyy tietenkin auttaa maita, mutta täytyy olla tiettyjä ehtoja, jotka liittyvät muun muassa työn järjestämiseen, y- ympäristön ja niin edespäin. Koska jos, jos ehtoja ei noudateta, niin ei tipu sitten rahakaan. Sitten elintarviketurvallisuus. Ja tehän olette kuulleet puhuttavan tästä Green Dealista. Siihen liittyy tämä pellosta pöytään politiikka, farm to fork. Minä olen kyllä hyvin huolissani esimerkiksi maitotuotteista, Afrikkaan tuotavasta maitoa kertoo jauheesta. Sehän on halvempaa kuin paikallinen maito. On puhuttu paljon siitä, että tulisi auttaa naisia. Naisethan ovat tekemisissä näissä maitoosuuskunnissa, mutta nyt kilpailijaksi tuleekin maitojauhe, sen tuotannossa käytetään myös palmuöljyä, eli se siitä ympäristöhuolestakin. Ja Meillä on myös yhteinen maatalouspolitiikka ja sillä on sormensa pelissä tässä. Eli mitä te sanotte tästä asiasta ja mitä te sanotte talouskumppanuuksista? Esimerkiksi Mauritaniassa ää, maitojauhetta ää, verotetaan, kun taas muissa maissa ei ja se on vahingoksi maidontuotannolle. Ja entäpä sitten torjunta-aineet? Komissiohan on sitoutunut vähentämään näiden tuholaismyrkkyjen käyttöä, mutta siitä huolimatta Euroopan unionissa on paljon paljon kiellettyjä hyönteismyrkkyjä, tai siis torjunta-aineita, joita viedäänkin Afrikkaan. Mitä te aiotte tehdä, jotta näiden torjunta-aineiden käyttö vähenisi myös, myös Afrikassa, koska kyse on sellaisista tuotteista, jotka on kielletty Euroopasta ja sit, Euroopassa ja sitten Afrikasta Eurooppaan tuo, tuodaan tuotteita, joissa on näitä torjunta-ainejäämiä. Eli mitä aiotte, arvon rouva komissaari, tehdä? Thank you, Beata Kempe, ECR. Beata Kempe, ECR-ryhmä. Kiitos kovasti, puheenjohtaja hyvä komission jäsen. Seuraamme hyvin tarkasti ensimmäisiä vaiheitanne ja haluamme niistä kiittää kovasti. Siinä on prognoosi vielä parempiin tuloksiin tässä työstä. Kiitos tästä Afrikka-strategiasta. Todellakin nämä suuntaviivat, jotka on valittu ennen kaikkea siis koulutus, on jotain, jossa meidänkin parlamenttina pitäisi auttaa ja tukea, koska tämä lähestymistapa, juuri teidän lähestymistapannekin mahdollistaa sen, että tulevilla sukupolvilla olisi mahdollisuus kehitykseen ja ei niin, että he olisivat menetetty sukupolvi. Tästä kovasti kiitoksia. Mielestäni opettajat, koulutus, mutta jos sopii, niin tässä yhteydessä <clears throat> ja myöskin opetuksen taso ovat tärkeitä asioita, mutta nykyään ongelmana on myös se, että miten mahdollisimman monet lapset pääsisivät peruskoulutuksen piiriin. Tähän pitäisi kiinnittää huomiota, että järjestelmä vastaisi näihin tarpeisiin. Komissio sen, me puhumme todellakin Eritreasta hetki sitten, hyvin mielenkiintoinen keskustelu Äh, miksi tästä puhun? Sen vuoksi, että Afrikka-strategia niiden osatekijöiden lisäksi, joilla tuetaan kehitystä, ja tämä on myös kädenojennus Afrikalle, niin se on selvä, mutta toisaalta painiskelemme suuren ongelman kanssa, laiton maahanmuutto, ja miten voidaan rajoittaa sitä, kun se ei ole Euroopalle hyödyksi se on tietysti ilmeistä, että tällainenkin tavoite siinä on, mutta Afrikassa on myös monia ilmiöitä, hyvä komission jäsen, joita kannattaisi tarkastella ja ottaa eräänlaiseksi lausekkeeksi strategiaan. Että kun Eurooppa auttaa, niin missä määrin se voi vaatia? Esimerkiksi jos ajatellaan ihmiskauppaa. Kiitos myös mahdollisuudesta keskusteluun Strasburgissa viime viikolla, jossa myöskin keskusteltiin. Mutta ihmiskaupan lisäksi tai pakkotyön lisäksi, jopa orjuuden lisäksi, niin kysymykset, kuten pakkoavioliitot, kuten täällä aiemmin puhuttiin, nämä ovat tällaisia näkökohtia, jotka kumppanimaiden täytyy ottaa huomioon, että EU on taipumaton näissä kysymyksissä, koska ei voi olla niin, että toisaalta meillä on suuri, vahva tahto teidänkin ansiostanne siihen, että koulutetaan nuoria ihmisiä, ja toisaalta on sitten sellaisia menettelyjä, kuten Keniassa, jos lapsia annetaan pakkotyöhön, esimerkiksi poika 300 dollaria Viisi ja puoli vuotias ostettiin äskettäin seksuaaliseen orjuuteen. Ei sekään maksanut paljon enempää kuin 300 dollaria. Kyllä meidän täytyy ottaa huomioon se, että tällaista tapahtuu ja miten pystymme torjumaan tällaisia tehokkaasti. Olisiko joku lauseke sitten vai mikä, mutta Afrikka-suunnittelemassa pitäisi tällainen osatekijä olla mukana. Mutta kiitos kovasti ja tietysti toivon menestystä ja puheenjohtaja näyttää siltä, että sen valossa mitä sanoitte mm, rahoituspuitteista, niin en voi kuvitella, että sellaisen mantereen kehittämisessä tai lähi kehittämisessä, että jos kehystä leikataan, ja kun ajatellaan köyhyyttä siellä, niin kyllä sieltä silloin laitomaahanmuutto tulee jatkumaan. Eli en voi kuvitella, että näitä määrärahoja, näitä määrärahoja jollain tavalla koskettaisiin. Eli kyllä tällaisia asioita, joiden kanssa komission jäsenkin tekee työtä. Kuten Afrikassa tätä tekee, niin pitää mieluummin vahvistaa. For members, we'll have... Kiitoksia. E, meidän täytyy nyt vähän rajoittaa jäsenten puheaikaa, jotta kaikki saavat puheenvuoron ja vastaukset. Niilläkin on ehkä aikaraja. Ja sitten annan seuraavana puheenvuoron kollegalle täällä. La commissaire, tout d'abord je vous remercie. Arvon komissaari, ensinnäkin haluan kiittää teitä puheenvuorostanne ja siitä, että haluatte henkilökohtaisesti sitoutua ja haluan heti pyytää anteeksi, että minun täytyy kohta lähteä, minun täytyy mennä käynnistämään konferenssi feminismistä ja interseksuaalisuudesta. Joten puhun nyt tässä lyhyesti ja olen täällä vain lyhyen, lyhyemmän ajan. Itse olen kehityspolitiikan uhri olen nähnyt näitä ihmisiä, jotka tulevat niin sanotusti auttamaan. Kun itse olin eh, eh, ensimmäisellä luokalla, niin meillä oli opettaja. Tuolloin eh, Ranska saattoi lähettää nuoria ihmisiä paikalle sotilaiksi. Ja tämä professorini oli, tai opettajani oli minua muutaman vuoden vanhempi ja muistan hänen kasvonsa ikuisesti. Hän, hän, hänen tehtävänsä oli auttaa meitä kehittymään, mutta äh, hän halusi itse asiassa opettaa meille äh, liikuntaa ja, ja biologiaa, mutta kaikkea muuta. Äh, hänellä oli tarkoitus antaa meille laadukasta koulutusta, mutta ja, ja, ja, ja me monet tytöt tulimme juuri tämän laadun vuoksi hakeuduimme koulutukseen, mutta saimme kaikkea muuta. Kaik, meitä kutsutaan ihmisiksi, jotka suorastaan janoamme koulutusta, kuten koko Afrikka. Ja kun te puhutte täällä naisista ja tytöistä, niin minä olen yksi sellainen. Minä en halua tietenkään puolustaa äh, Kiniä, mutta se on yksi niistä maista, joilla on oppivelvollisuus. Meillä ei kaikissa maissa ole oppivelvollisuutta, enkä halua puhua avustavan yhteistyöstä. Ja on hienoa, jos teistä tulee yhteistyön kasvot. Te olette todellakin yhteistyön ja kehityksen, yhteistyön kasvot, ja minä haluan auttaa teitä tässä työssänne. Ja pyydän tulkelta anteeksi sanoa puhuja, että puhun näin kauhean nopeasti, eivät ehkä pysy perässä. Euh, merci beaucoup. Ja kiitoksia vielä. Ha, se, mitä sanoin, tuli suoraan sydäm, sydämestä. Ja äh, me olemme käyneet tätä kehityspolitiikan tietä. Se on ollut yksisuuntainen tie. Meille on vain saneltu, mutta äh, nyt saa riittää. Äh, toistan sen, että me olemme, meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Me olemme marssineet yhdessä ja vain sillä tavalla olemme saaneet aikaan tuloksia. Ja valitettavasti pitää nyt rientää pois, koska 20 ihmistä odottaa minua. I am really, really sorry. It's okay, Beth. No worries. Uh... Eh. Pentelen EPP-ryhmästä. E ja, sehr geehrte Frau Kommissarin. Niin, hyvä komission jäsen. Suurella lailla kuulin, että olette mukana ulkoministerin kanssa. Se olisi juuri ollut kysymykseni, kun olen esittelijänä asiassa. Miten muutatte rakenteita niin, että voitte tehdä tätä yhteistyötä? 22 kasvua, kasvua ei voi olla. Jonkun pitää ottaa tämä asia käsiinsä, mutta siihen tarvitaan myös jokapäiväistä komission, komission työtä, koordinoivia toimia tai rakenteita, jotka sitä tukevat. Toiseksi kun ajatellaan Afrikkaa, niin nä- voidaan nähdä, että yhä enemmän on konflikteja, yhä enemmän väkivaltaisia konflikteja, öö, pakoon joutuneita ihmisiä. Eli mitä tulee turvallisuustilanteeseen, huononeva tilanne. Sehän liittyy usein siihen, että on öö, huonoa poliittista johtamista. Te puhutte paljon hallitusten kanssa. Miten voitte vaikuttaa siihen, että siellä todellakin otetaan vaarin siitä, että saataisiin tämä turvallisuustilanne paremmin hallintaan? Ja sitten liittyen tuohon Rova Rivasin kysymykseen. Kun ajatellaan huonoa ihmisoikeustilannetta ja puuttuvia sosiaalisia kriteereitä ympäristön suojelua, jotka koskevat niin monta Afrikan maata ja sitten on yhteistyötä heidän kanssa, niin miten paljon siinä mielessä täytyy panostaa kehitysyhteistyöhön kotonosta sitten? Missä on kolme olennaisinta eroa vanhan ja uuden kotonon sopimuksen välillä? Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja tämän kierroksen viimeinen, meillä on seuraava kierros. Odottakaa vain vuoroanne. Ja seuraavana Carlos Vinjury. Eh, eh, merci aussi, eh, madame Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia komissaari. Meillä on ollut viime viikkoina moniakin keskustelumahdollisuuksia ja me tiedämme, että te olette sitoutuneet tähän parlamentaariseen ulottuvuuteen ja Siksi en sen kummemmin muistutakaan tästä parlamentaariseen ulottuvuuden tärkeydestä, koska te toteutatte sitä käytännössä ja se on oikein hyvä asia. Monia asioita on tehtävä tässä kehityskumppanuuden alalla AKT-maiden kanssa, Karibean alueen maiden kanssa. Te olette tehneet, tehneet erinomaista työtä, kun olette asettaneet prioriteetteja. Te olette todellakin pystyneet antamaan sisältöä tälle geopoliittiselle linjaukselle. Nyt meillä on täällä Euroopan parlamentin valtuuskunta AKT valtuuskunta, joka on aikeissa pitää alueellisen kokouksen eteläisen Afrikan kehitysyhteisön kanssa. Ja kysyisin teiltä kysymyksen, joka saattaa olla tärkeää, jotta saamme hiukan valoa tähän kysymykseen. Tätä nykyään neuvottelut Afrikan strategiasta ovat menneet eteenpäin. Ja miten me todella saamme nivellettyä tätä Afrikka-EU-suhdetta, saamme siihen öljyä niveliin kotonuun jälkeen. Mehän voimme paljon keskustella ja olemme tässä tästä lehdistönkin kanssa keskustelleet. Ja tämä kokous, sehän järjestetään juuri tässä kyseisessä Afrikan kolkassa, joten senkin vuoksi on tärkeää kuulla, mikä olisi teidän visionne eh, tästä todellisesta eh, EUn, eh, Afrikan ja UK, mikä, mikä on näiden, tämän, tämän kolmion tulevaisuus. Miten tämä, näistä suhteista EUn, Afrikan ja UK välillä voidaan saada normaalit? Thank you, Commissioner. Kiitos ja komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia näistä erinomaisista kysymyksistä. Yritän nyt vastata vähän nopeammin, jotta teillä on aikaa vielä kysymyksille. Aloitan nyt rouva Rivasin kysymyksestä. Ensin haluaisin kiittää siitä, että piditte hyvänä tätä kansalaisyhteiskunnan er-, Eritrea-aiheista pyöreän pöydän keskustelua. Tällaista aiomme jatkaa ja myöskin pääosastoni DEVKO pitää su- avoimia suhteita yllä kansalaisyhteiskuntaan e, ja toimeksiantokirjeessä, niin se jo mainittiin, ja aina kun on tarpeen käydä vuoropuhelua, keskustella ja jakaa tietoa, niin voidaan näin toimia. Olen kuullut myöskin paljon hyvää palautetta tästä keskustelusta. Eritrea ja kehitysyhteistyömme arvot. Mielestäni kaikki, mitä teemme, pohjautuu arvoihimme, ihmisoikeuksiin, demokratiaan, oikeusvaltioon, hyvään hallintotapaan. Nämä arvot ovat myöskin läsnä Afrikka-strategiassa. Voin kertoa jo nyt, että me, siinä on kokonainen luku, joka koskee ihmisoikeuksia ja hyvää hallintotapaa ja arvojamme. Avainviestini kuulemistilaisuudessani parlamentissa oli hyvin selkeä. Ja se oli se, että me työskentelemme ihmisten hyväksi. Sen takia minusta tuli poliitikko ja luulen, että moni teistäkin on samaan, saman äh, syyn takia tullut politiikkaan. Halusimme parantaa ihmisten elinoloja, ei hallitusten ja yritysten. Ja tämä näkyy selkeästi Eritrean tapauksessa. Me haluamme edistää eri eritrealaisten elinoloja, sen takia me olemme tässä toimineet. Samaan aikaan haluamme tukea maan uudistamista. Tiedämme, että ongelmia on ja niiden parissa teemme työtä. Pääidea kuitenkin on se, että elinolosuhteiden parantaminen voi seurata vain siitä, että tehdään yhteistyötä tuon maan kanssa. Jos irtaudutaan yhteistyöstä, tilanne on, muuttuu vain pahemmaksi. Yhteistyöllä voimme pienin askelin edistää muutoksia maassa ja parantaa elinolosuhteita siellä. Tämä on filosofiamme ja rohkaisen valiokunnan jäseniä lähtemään valtuuskuntamatkalle Eritreaan. Se olisi maalle tärkeä viesti. Ja näki sitten myöskin paikan päällä, mikä tilanne on ja mitä parannuksia on saatu aikaan. Voi sitten myöskin pohtia tämänhetkisten johtajien ajatuksia. Kysymys torjunta-aineista liittyy myöskin tähän. Ihan rehellisesti sanoen, meillä ei ole kattavaa tietoa torjunta-aineista, jotka on EU-ssa kielletty ja jotka ovat edelleen käytössä AKT-maissa. Tämä on fakta. Meillä ei ole tätä tietoa. Olen ihan samaa mieltä kanssanne, että Tätä asiaa täytyy työstää. Tämän täytyy olla osa vihreän kehityksen ohjelman pakettia ja sen ulkoista ulottuvuutta. Olen sitä mieltä, että monet ottivat esille tämän kasvojen lukumäärän, onko meillä 22 kahdet kasvot. Voitte luottaa, että et minun, se, minä johdan kumppanuutta Afrikan kanssa. Se mainittiin toimeksiantokirjeessäni ja teen yhteistyötä kollegoiden kanssa. Afrikka-suhteet eh, ovat minun henkilökohtainen painopistealueeni ja teen niiden parissa työtä – mutta haluan ottaa kaikki muut komission jäsenet mukaan tähän lähestymistapaan, koska jos haluamme kattavan strategian, ei riitä, että vain minä olen tähän lähestymistapaan sitoutunut. Kaikkien muidenkin komission jäsenien täytyy olla mukana tässä asiassa. AKT-maat ja kotonun jälkeisen sopimuksen neuvottelut. Sanoin alustuksessani, että me yritämme saada neuvottelut loppuun, huhtikuun loppuun mennessä. Tähän olemme sitoutuneet. Tämä on hyvin kunnianhimoinen aikataulu. Poliittisia kysymyksiä on vielä useita avoinna. Se on ymmärrettävää tässä vaiheessa. Olen hyvin sitoutunut tähän yhteistyöhön AKT-maiden kanssa. Näen, että yhdessä olemme vahvempia ja Pariisin sopimus on tästä esimerkki siitä yhteistyötä, jota teemme. Kotonun jälkeisen sopimuksen neuvotteluihin voimme palata siihen yksityiskohtiin voidaan palata myöhemmin, mutta minulla ei ole tä- tässä vaiheessa aikaa puhua sen tarkemmin. Uh, Kiitoksia. Eh, Rose Vihreä. pour votre présence aujourd'hui. Kiitoksia, hyvä komissaari, että olette paikalla. Tänään olen kuullut puhuttavan köyhyydestä ja koulutuksesta, mutta en ilmastopakalaisista. YK on mukaan 50 miljoonaa ihmistä joutuvat ilmastopakolaisiksi vuoteen 2050 mennessä 146 miljoonaa koko maailmasta. Mm, tämä johtuu muun muassa meren pinnan nousumisesta, tulvista, huippuhelteistä ja niin edespäin niin jossain vaiheessa ihmiset joutuvat lähtemään kotikonnultaan, kun ympäristö muuttuu sellaiseksi, että siellä ei voi elää. Ja jos ajatellaan kaikkein köyhintä osaa, sitä, joka on haavoittuvaisin ja pahiten vaikutusten kohteena, niin nämä köyhät ihmiset ovat ensimmäisen ilmastonmuutoksen uhreja. Heidän sopeutumiskapasiteettinsa on hyvin rajallinen ja mm, eikä tämä ilmastonmuutoksen torjuminen tulisi, sen tulisi käydä äh, rinta rinnan köyhyyden vähentämisen kanssa. Ja kysymykseni kuuluukin, millä tavalla aiotte suojella näitä pakolaisia ja mitä aiotte tehdä? Minkälainen strategia teillä on? Thank you, Mark Kiitoksia. Seuraava. Merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja Arvon komissaari. Minäkin haluaisin alle viivata tätä hiljattaista Kongon ö, jossa siis kävimme vähän aikaa sitten siellä paikan päällä olevat ihmiset tekevät erinomaista työtä. Ö, tekevät erinomaista työtä, olipa kyse ravitsemuksesta tai opetuksesta tai terveydenhoidosta. Ja on kun halutaan parempaa terveyttä, niin on erittäin tärkeää, että lähtökohtaisesti estetään muun muassa sukupuolitauteja ja muita, mutta kaikki tämä edellyttää rahoitusta. Kun puhutaan tarjouskilpailuista, niin usein kaikkein suurimmat rakenteet ja voittavat nämä tarjouskilpailut, julkiset tarjouskilpailut, ja pien, toisaalta kuitenkin pienet toimijat tekevät aivan erinomaista työtä ja haluaisin, että kiinnitettäisiin huomiota enemmän siihen, mitä nämä pienet toimijat ovat tehneet aiemmin. He eivät välttämättä saa suurimpia rahoja, mutta tekevät ehkäpä suurimman työn kentällä erittäin vaativissa oloissa. On erittäin tärkeää, että tällaisiakin resursseja käytetään, koska paikalliset toimijat ovat aina usein erittäin luotettaviakin toimijoita, joten heitä tulee auttaa enemmän, koska he eivät pääse kovinkaan hyvin käsiksi eurooppalaisiin rahoituslähteisiin. Kiitos. Sitten seuraavana Rodriguez Ramos. Gracias, presidente. Gracias. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, kuinka ryhdytään tähän uuden strategian toteuttamiseen, julkisten palveluiden vahvistaminen eh, ja yhteistyö ja mitä budjetti tuki eh, näiden maiden talousarvioihin, suora budjettituki, mikä rooli sillä on. Ja, ja tässä on puhuttu myöskin Green Dealista ja sen ulkoisesta ulottuvuudesta. Jos ajatellaan niitä kauheita seurauksia, joita ilmastonmuutoksella on näihin maihin. Ja, ja nämä maat tuotavat kaksi prosenttia eh, päästöistä ja kuitenkin siellä on valtavia, eh, esimerkiksi Zimbabwessa, Sambiassa ja Malawissa ja siellä on äärisäät lisä, lisääntyneet 140 prosenttia. Siellä on viiden vuoden kuivuus ja valtava määrä ihmisiä on riskitilanneessa ja ilmastonmuutoksen käyttä meidän täytyy palata varmaan jälleen katastrofiruoka apuun Afrikassa. Alvina Alametsa Greens. Alvina Alametsa Vihreä. Thank you, Madam Commissioner. Very nice to meet you again. Kiitos komissio, sen hauska tavata taas ja kiitos esityksestänne ja myöskin terveiset vihreältä ryhmältä. Jotta voitaisiin vahvistaa koulutusta kestävän kehityksen tavoitteet ja työelämää täytyy vahvistaa yhteiskuntia ja rauhaa niissä tietysti. Sen vuoksi <clears throat> seuraava kysymys. Komission jäsen mainitsitte naisten ja nuorten roolin afrikkalaisten yhteiskuntien rakentamisessa. Kysymykseni, minkälaisia toimia voidaan toteuttaa, jotta rauhaa ja nuoria koskevaa päätöslausamaa voidaan toteuttaa ja miten nuoret voidaan ottaa mukaan yhteiskuntien rakentamiseen ja konfliktien ratkaisemiseen ja rauhan vahvistamiseen Afrikan alueella, koska mielestäni tämä on todellakin keskeisö, kun ajatellaan EUn ja Afrikan yhteistyön pitkäaikaista menestystä ja minkälaisia tulevaisuuden näkymiä on erityisesti Afrikan nuorille sukupolville. Joten kiitos kovasti komission jäsen. Uh, thank you. Uh... Kiitoksia. Ja viimeinen kysymys. Eh, Noiser, varapuheenjohtaja. Congratulations for your... Kiitos ja onnittelut hienosta alusta, että menitte Addis Abebaan eikä Washingtoniin tai muuallekaan. Selkeä viesti ja se osoittaa, että näiden Afrikan ei pelkästään ongelmien mantereena, vaan myös nuorten toivon tulevaisuuden mantereena. No sitten koulutuksesta parempi laatu. Haluan lisätä, että pitäisi ottaa mukaan Narvin huppukokouksen tulokset, erityisesti koulutuksen osalta seksuaali- ja lisääntymisterveyden oikeudet erityisesti. Jos näkee tuon kasvavan väestön, tai jos ottaa huomioon kasvavan väestön Afrikassa ja sitten tietysti myös kotonon sopimus, jonka mainitsin. Sitten halusin vain painottaa, että meillä oli keskustelu Eritreasta ja se osoittaa, että sopimus saattaa olla hyvä esimerkki siitä, että meillä on foorumi keskustella parlamentaarisella tasolla. Artiklan kahdeksan asioista kotonun sopimuksessa, siis demokratia, ihmisoikeudet, hyvä hallinto. Ja viimeinen näkökohta, jonka haluaisin mainita, täytyy vahvistaa yhteyttä humanitaarisen avun ja kehityspolitiikan välillä. Perfect. Uh... Hienoa. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron eh, vastauksia loppupuheenvuoroa varten komission jäsenelle. Members. Kiitoksia. Itse asiassa päätin aloittaa viimeisimmästä kohdasta. Noiser otti sen esiin. Se liittyy tähän Nexus-kysymykseen. Minulla on ollut mahdollisuus keskustella punaisen ristin kanssa tästä asiasta, siitä kuinka voisimme tehdä läheisempää yhteistyötä. Eli että sekä humanitaarinen apu että kehitysapu, niiden jatkuvuus olisi selkeämpi. Mehän tiedämme, että yhä useammat ihmiset elävät pakolaisleireillä, saattavat elää koko elämänsä näillä leireillä, joten Miten me nyt kuva- kuvailisimme tätä? Onko tämä meidän näillä leireillä tekemämme työ humanitaarista apua vai kehitysyhteistyötä? Ja tämä on sellainen asia, josta täytyy keskustella enemmän Euroopan unionissakin. Miten me määrittelemme tämän asian? Minkälaisiin toimiin ryhdymme voidaksemme parantaa elinolosuhteita näillä leireillä ja jotta voimme saavuttaa myös kestävän kehityksen tavoitteita niiden pakolaistenkin suhteen, jotka elävät näillä leireillä. Itse olen lähdössä äh, komissaari Lenarchisin kanssa Burkina Fasoon lähitulevaisuudessa. Aiomme paikan päällä nähdä, miten tämä Nexus, tämä jatkuvuus toimii. Meillä on kuusi pilottimaata ja me teemme kovasti työtä jotta voisimme pohtia, kuinka voimme parantaa yhteistyötä komission kahden pääosaston kesken ja miten voimme niin ikään parantaa yhteistyötä kentällä. Joten palaamme kyllä asiaan. Ja jos teillä parlamentaarikkoina olisi jotain ajatuksia tai konkreettisia pohdintoja, kokemuksia kentältä omilta matkoiltamme, niin mielelläni kuulisin niitä. Sitten aika monet teistä tähden sitten sitä, kuinka tärkeä tämä Green Deal on. Te mainitsitte ilmastonmuuttoliikkeen ja niin edespäin. Kuten jo aiemmin sanoin, niin tämä Green Dealin ulkoinen ulottuvuus on ehdottomasti yksi ohjelmointiprioriteetteistamme, koska se on komission prioriteetti ja siksi on vain loogista, että siitä tulee myös meidän yhteistyömmekin prioriteetti. Mainitsin jo nämä vihreät allianssit, eli kyse olisi tällaisista alueellisista liittoimista, joissa useammat maat tekisivät yhteistyötä Green Deal sateenvarjon alla. Mutta kaikki nämä seikat, jotka mainitsitte, liittyvät tietysti tähän. Eli kun me alamme valmistella ohjelmointikautta, niin keskitymme ehdottomasti elintarviketurvallisuuteen, ulottuvuuteen ja niin edespäin. Alametsä esitti tärkeän kysymyksen, joka liittyy ö, turvallisuuteen ja nuorison. Tämä on henkilökohtaisesti minulle tärkeää, koska minä olen ollut rauhanvälittäjänä välittäjänä ministeriön alaisuudessa keskitymme juuri näihin mainittuihin päätöslauselmiin. Ja tällä hetkellä pyrimme keksimään uudenlaisia aloitteita, joiden avulla voimme sitouttaa nuoret ihmiset yhteiskuntaan. Koulutus on yksi, poliittinen osallistuminen on yksi, kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen on toki yksi keino. Mutta tämän lisäksi tarvitsemme myös tällaista rauhaan ja turvallisuuteen liittyvää toimintaa. Olen täysin samaa mieltä kanssani siitä, että jos haluamme rakentaa kestävää rauhaa, me tarvitsemme, me tarvitsemme myös nuoret ihmiset mukaan tähän prosessiin. Esimerkiksi Somaliassa 70 prosenttia kansalaisista on alle 30-vuotiaita. 70 prosenttia kansalaisista on alle 30-vuotiaita. Jos me haluamme kestävää rauhaa tähän maahan, tähän yhteiskuntaan, niin on ehdottoman tarpeellista saada nuoret mukaan rauhanprosessiin ja siirtymäkauteen. Miten konkreettisesti voimme tämän toteuttaa? Minkälaisia konkreettisia toimia työstämme tällä hetkellä? No meillähän on tietysti hyviä kollegoita vastapuolia Afrikan unionissa, ja meillä on tässä Afrikan unionissa nuorisolähettiläs, samoin YKssa. He ovat tehneet erittäin läheistä yhteistyötä tämän, tai tiivistä yhteistyötä tässä. Hyvä puheenjohtaja, ihan loppuun haluaisin sanoa seuraavan asian. Viittaan tähän narratiiviasiaan, jonka Noiser otti puheeksi. Yksi Afrikka-strategian tärkeimmistä asioista on muuttaa koko Afrikka-narratiivia, koska edelleenkin aivan liian usein narratiivi on negatiivinen. Kun me Euroopassa puhumme Afrikasta, kun me käymme julkista tai yleistä keskustelua, niin narratiivi on kielteistä ja on erittäin tärkeää, että me muutamme tätä narratiivia niin, että siitä tulisi myönteisempi luonteeltaan, koska mehän näemme kyllä, että kyse on mantereesta, joka on täynnä mahdollisuuksia, nuorta energiaa, täynnä yhteistyömahdollisuuksia. Tämän kaltainen narratiivin muutos olisi ehdottomasti yksi avainasioista, kun puhutaan tulevasta afrikka strategiasta meidän jotta tästä tulisi totta, mutta Me tarvitsemme tukea Euroopan parlamentin jäseniltä, tarvitsemme kansalaisyhteiskunnan tukea, mutta tarvitsemme myös kansalaistemme tukea. Koska tämä on yksi tärkeä asia, eli että saamme kansalaisiltamme tuen sille työlle, jota teemme EU:ssa ja ulkopuolella mailla. Kiitoksia kovasti tästä mahdollisuudesta ja kaikkea hyvää tulevalle työllenne. Kiitoksia paljon komission jäsen. Tämä oli hyvä ensimmäinen keskustelu ja hyvän, hyvin hedelmällinen meille. Toivottavasti meillä on tulevaisuudessa lisää keskusteluja, näin onkin. Ja ehkä me voimme joskus keskustella jostain eh, täsmällisistä aiheista. Se olisi todella hyvä. Nyt oli paljon kysymyksiä ja vastauksia. Kiitos. Ja palaamme kokoukseen jälleen kello puoli kolme.